Joko, niin, mitä, onko tämä pyyntö? Kyllä. Olkaa hyvä. Herr President, vielen Dank. Gratulieren einmal. Kiitoksia ja onneksi olkoon tästä televisio-ohjelmasta. Minä haluaisin vain lykätä omaa esitystäni. Por haber casado hábilmente el ojo del presidente. Niin, te nyt siinä todella äh, minun silmäni teihin osui, kun nyt halusitte puheenvuoron käyttää. Ensimmäinen kohta esitys listalla on nyt tai siis huomenna kello yhdeksän aloitamme tiettyjen e, mietintöjen pohjalta, mutta nyt siirrymme kuitenkin tähän ensimmäiseen iltapäivän puheenvuoroon, joka on e, El Kadrauilla. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris, collega. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tänä iltapäivänä me käsittelemme tällaista hyvin monimutkaista asiaa, joka liittyy rautateihin. Ja tästähän on paljon keskusteltu jo aikaisemminkin enkä ole koskaan itse ollut äh, tämän markkinan avaamisen puolesta, mutta olen kuitenkin tietoinen siitä, että jos me haluamme yhteisen äh, rautatiealueen, meillä täytyy olla pelisäännöt, jotta tiedämme, mitkä toimijat äh, voivat olla markkinoilla ja millä edellytyksillä. Siitä tämä mietintöni on. Komission ehdotus on, on on ollut sellainen, että emme voi sitä hyväksyä. Siinä nimittäin ei otettu huomioon niitä suuria eroja, joita kentällä vallitsee. Tämä koskee niin rakenteita kuin palvelujen muotoa ja kaikenlaista kokemusta, jota avaamisesta on jo syntynyt. Minä olen tehnyt yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa ja minä haluan heitä kiittää. Ja tässä me olemme nyt saaneet lopputulokseksi paljon tasapainoisemman paketin, josta huomenna äänestetään. Pitäisi tässä nyt miettiä ja katsoa tätä pakettia sellaisena asiana, jonka myötä saamme parempaa palvelua kansalaisille. Pitää löytää ratkaisua ja tärkeisiin asioihin pitää löytää tasapaino avaamisen ja toisaalta julkisen palvelun suorittajan velvoitteiden välille. Pitää myöskin estää se, että ne kaikkein houkuttelevammat yhteydet kaupallisesti – ne eivät saa erilaista kohtelua sillä tavalla, että joku poimisi ne itselleen ja julkinen valta hoitaisi sitten ei-tuottavat linjat. Meidän täytyy myöskin miettiä, minkälainen rakenne raideliikennetoimijoilla on. On erilaisia yksiköitä, jotka ovat vastuussa toiminnasta. Ja sen ähm, lisäksi minun mielestäni sosiaaliset kysymykset pitää asettaa korkealle prioriteettilistalle, ettei tule vääristynyttä kilpailua. Täytyy myöskin huolehtia mm, asiakkaiden ja matkustajien informoinnista ja huolehtia lippujen hintojen vakaudesta. Yhteistyö on ollut hyödyllistä ja me olemme saaneet yhdessä syntymään paketin, jossa on monia toimijoita ja se on mennyt ähm, liikennematkailuvaliokunnassa äh, äänestyksessä läpi. Meidän täytyy suojella julkisen vallan velvoitteita. On äh, tarkoituksessa myös tarkoitus myös sellainen, että katsotaan minkälaisia taloudellisia vaikutuksia on sillä, että uusia toimijoita tulee sektorille. Me olemme myöskin muuttaneet hallinnointia. Nimittäin alkuperäisessä ehdotuksessa oli hyvin jäykkä sanamuoto. Me tarvitsemme eurooppalaisen mallin, joka elää edelleenkin, mutta siihen täytyy soveltaa sääntöjä sillä tavalla, että markkinat toimivat tasapainoisesti kollegat Frido ja muut kollegat ovat tehneet tähän tarkistuksia. Ja ne tarkistukset ovat sellaisia, että ne heikentävät tekstiä mielestäni liian paljon sen suhteen, minkälaisena valiokunta sen hyväksyi. Täytyy myöskin työehtosopimuksia kunnioittaa ja sosiaalinen vuoropuhelu, senkin täytyy toimia. Minun mielestäni tässä meidän ehdotuksemme on hyvä ja mielestäni tämä neuvottelutulos on askel eteenpäin, se on hyväksyttävä ja se on toimeenpantavissa kaikissa maissa. Herzlichen Dank, Kiitoksia kollega. Ennen kuin siirrymme seuraavaan esittelijään, minun että hyväksyttää e, meidän täytyy hyväksyä eilisen kokouksen pöytäkirja. Onko siihen jotakin vastaan sanomista? Ei ole, joten nyt olemme hyväksyneet, hyväksyneet tämän eilisen pöytäkirjan. Ja sitten Mathieu Grosch seuraavana. Dank, Kiitoksia. Komissaari. No. Anteeksi, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Mistä on kyse? Si. Solamente... Niin, vain juuri tuossa äsken näitä asiakirjoja ajatellen tuossa äsken